lausunnon komission perusteluista ja tämä otsikko julkaistaan tämän, päät, tämän istunnon pöytäkirjoissa ja kolmen kuukauden sisässä parlamentin täytyy antaa kantansa. Aika alkaa huomenna. Tämän istunnon pöytäkirjat esitellään parlamentilla sen hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Mikäli kukaan ei vastusta, niin lähetetään eteenpäin nyt hyväksytyt päätöslauselmat kyseenomaisille toimielimille. Parlamentin istunto on keskeytetty. Istunto päättyy.